Seuraavaksi siirrymme neuvoston ja komission julkilausumiin. Ulkoasian neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista, erityisesti Itä-Jerusalemin tilanteesta. Ensimmäiseksi puheenvuoro on neuvoston nimissä Rova Malmströmille. Kiitoksia puhemies. Arvoisat jäsenet lähi konflikti on ollut yksi niistä kysymyksistä, joista olemme keskustelleet täällä parlamentissa jo Ruotsin puheenjohtajakauden alussa. Ja on tietysti miellyttävää saada palata tänne parinne ja esittää kertomus nyt sitten näin puheenjohtajakauden lopussa. Ulkoministeri Karl Bildt kävi myös viime viikolla ulkoasevaliokunnassa ja kävi siellä pitkän keskustelun muun muassa lähi -idästä. Viime viikolla keskustelimme neuvostossa tilanteesta, joka lähi vallallaan ja Olemme ilahtuneita siitä, että kaikki 27 jäsenvaltiota ovat näiden päätelmien takana, jotka selkeästi osoittavat EUn kannan lähi rauhanprosessissa. Näiden päätelmien avulla neuvosto ja puheenjohtajavaltio haluaa välittää hyvin voimakkaan eurooppalaisen viestin, joka toivottavasti johtaa siihen, että neuvottelut eri osapuolten välillä voidaan käynnistää uudelleen. Olemme huolestuneita eh, edistyksen puutteesta rauhanprosessista. Ja siitä syystä kehotamme osapuolia kantamaan vastuunsa niin, että eh, päästään eteenpäin, jossa käsitellään Jerusalemia, turvallisuutta, pakolaisia. Lisäksi meidän päätelmämme heijastelevat EUn kantaa lähi joka pohjautuu kansanoikeuteen, joka on hyvin usein otettu esille eri tilanteissa. Meidän kantamme on muun muassa se, että kysymys on kahden valtion ratkaisusta, joka pohjautuu rajoille, jotka ovat vuodelta 1967, että asutukset ovat laittomia. Ja Jerusalemin kohdalla olemme tehneet selväksi sen, että jos halutaan todellinen rauha aikaiseksi, niin Jerusalemin asema täytyy ratkaista näiden kahden valtion osalta neuvotteluiden avulla. Israelin ja Palestiinan neuvotteluiden uudelleen jatkaminen ovat pitkälti riittyneet asutuskysymykseen. Viime aikoina Israelin hallitus on ottanut esille asuttamisen tilapäisen jäädyttämisen. Toivottavasti voimme näin olla mukana auttamassa järkevien neuvotteluiden jatkumisessa. Olemme 13.12. tehdystä päätöksestä olleet huolissamme, joista on puhuttu, että kysymyksessä olisivat niin sanotut National Priority Areas – se luo sellaisen ilmapiirin, jonka avulla voidaan saada aikaiseksi ratkaisu tähän konfliktiin. Gunilla Carlson, kollegani, ulkoasiaministeri, kävi täällä parlamentissa syyskuussa ja lupasi seurata kehitystä paikan päältä ja puuttua niihin alueisiin, jotka me kaikki tunnemme. Tilanne Itä-Jerusalemin alueella siirtokuntien toiminta ja varsinkin Gazan alueen toim- alueella tapahtuva toiminta. Viime kokoisen aikana EU ja puheenjohtajavaltion johto on ottanut selkeää kantaa siirtokuntiin ja Gaasan alueen sulkemiseen. Sulkemispolitiikka on politiikka, jota me emme voi suinkaan hyväksyä se taistelee itseään vastaan. Rajojen ylitykset täytyy sallia ehdottomasti humanitaarisessa tarkoituksessa, sieltä täytyy saada viedä tavaroita eteenpäin. Ja turvallisuusneuvoston päätösosma 1860 täytyy toteuttaa ehdottomasti niin, että humanitaarisia oikeuksia no, kunnioitetaan. Ne, jotka ovat poliittisia vankeja, täytyy vapauttaa välittömästi. Vielä muutama sana Gaasan alueesta. Toivomme tietysti, että Egyptin ja muiden ponnistelut voivat jatkua. Se on tärkeää, jotta voimme estää Itä- ja Länsirannan pysyvän jakautumisen ja Gaasan toisaalta. Me odotamme saman oikeudenmukaiset vaalit sitten, kun olosuhteet sen sallivat. Yksi asia on tietysti aivan selvä. Rauha Israelin ja Palestiinan välillä voidaan saada aikaiseksi vain silloin, kun nämä osapuolet ovat asiasta yhtä mieltä. Itä-Jerusalemin alueella on myöskin tärkeää ottaa kysymyksen käsittelyyn. EU aikoo lisätä apuaan Itä-Jerusalemin alueelle, jotta se voi helpottaa palestinalaisten asemaa siellä. Me välitämme vahvan viestin tästäkin neuvoston päätelmissä ja se selkeästi osoittaa, että me olemme huolissamme tästä tilanteesta. On tärkeää muistaa myös, että ratkaisu Israelin ja Syyrian välillä ja Israelin ja Libanonin välillä on ennakoedellytys rauhalle Lähi-idässä. Me olemme ehdottomasti niiden lausuntojen kannalla, ne, joita Israel ja Syyria ovat viime aikoina esittäneet, ja haluamme viedä rauhanprosessia eteenpäin. Tämä, tällä on ehdottomasti myönteisiä vaikutuksia koko alueeseen. Hyvä puhemies, kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron ja kiitoksia siitä, että pyysitte tästä asiasta käytävän keskustelua. Muchas gracias. Kiitokset Rova Malmström. Seuraavaksi komission nimissä Rova Ashton. Um, thank you, President. Kiitos, herra puhemies. Neuvosto teki merkittäviä päätelmiä lähinnä rauhanprosessista viime viikolla. Ja tämä ilmaisi merkittävän kannan monessa keskeisessä kysymyksessä hyvin määrätietoisella tavalla. En nyt ryhdy toistamaan jo sanottua ja voin vain sanoa sen, että näitä periaatteita pitää vahvistaa ja toivon, että kun tämä tuli nyt näin selvästi sanotuksi, että voisimme palestiinalaisia vielä motivoida tähän rauhanprosessiin osallistumiseksi. Ja me Tämä paperi auttaa myös minua tulevassa työskentelyssämme. Me keskustelemme nyt tilanteesta Itä-Jerusalemissa erityisesti. Se on hyvin huolestuttava tilanne. Itä-Jerusalem on miehitettyä aluetta yhdessä länsirannan kanssa ja palestiinalaiset kodit ja perheet ovat tuhoutuneet. Israelilaisia siirtokuntia on perustettu ja muuri on rakennettu. Me poliittisella tasolla keskit- kiinnitämme huomiota näihin kysymyksiin, mutta me pyrimme ratkomaan myös käytännön ongelmia, jotta voisimme auttaa Itä-Jerusalemin palestiinalaisia. Esimerkiksi 1200 luokkahuonetta puuttui palestiinalaislapsilta ja me pyrimme auttamaan oppilaitosten perustamisessa ja pyrimme antamaan tukea sairaaloille ja teemme paljon työtä lasten ja nuorten parissa. Nuorisotyöttömyys on korkealla ja nuoriso kärsii psykologisista ongelmista. Tässä pyrimme olemaan mukana. 4,6 miljoonaa euroa tähän avustustyöhön on osoitettu. Ja totta kai Gaasan alueen tilanne meitä huolestuttaa. Apua, kauppatavaroita ja väestöä täytyy saada liikkumaan vapaasti, jotta kaasalaisten arkipäivä ei häiriinny. Tammikuusta lähtien avustustyötä on ollut hyvin vaikeaa tehdä. Puhdasta juomavettäkään ei ole. Israelin pitää avata ylityspaikat mahdollisimman nopeasti, jotta kaasalaiset pääsivät jaloilleen ja irtautumaan jatkuvasta avusta. Nyt nämä neuvoston päätelmät täytyy asettaa täytäntöön ja meidän täytyy miettiä, miten me saamme neuvottelijat saman pöydän äärelle. Minä aion pikapuoli matkustaa alueelle ja tällöin aion tavata eri osapuolet ja miettiä, miten me voisimme toimia muutoksen eh, tekijänä. Ja jotta saisimme Israelin ja Palestiinan väliset neuvottelut käyntiin jälleen. Neuvotteluja ei tule käydä niiden itsensä takia, vaan vain sen takia, että saisimme aikaiseksi vakaan rauhan. Me emme voi kestää sitä, että neuvottelut <clears throat> eivät taaskaan onnistuisi. Ja tässä täytyy käyttää pohjana 93 syyskuussa allekirjoitettuja periaatteita. Neuvottelujen täytyy nojautua kansainväliseen lakiin ja sovittuihin asioihin, ja kaikki keskeiset asiat täytyy ottaa mukaan neuvotteluihin, kuten esimerkiksi Jerusalemin asema kahden valtion pääkaupunkina. Meidän täytyy saada aikaan sitoutumista ja poliittista tahtoa sekä israelilaisten että palestiinalaisten taholta, jotta neuvotteluja voidaan todella käydä. Euroopan unioni tekee kaikkensa, jotta molemmat osapuolet voivat sitoutua neuvotteluihin antaa niille tukea neuvotteluiden onnistumiseksi ja minä henkilökohtaisesti teen kaiken tämän eteen. Tärkeää on, että palestiinalaisille annetaan myös mahdollisuus neuvotella kahdenvälisesti israelilaisten kanssa ja tärkeää on, että Palestiina, Palestiinan valtiota voidaan ryhtyä rakentamaan, jotta, jotta valtio voidaan perustaa uskottavat neuvottelut vaativat myös vahvan palestinalaisen kumppanin ja tämä ei heikennä israelilaisten neuvotteluasemaa. Israel on ottanut ensimmäisen askeleen jäädyttämällä siirtokuntien rakentamisen ja toivomme, että tämä on hyvä askel matkalla kohti neuvotteluja. Yhdysvallat on merkittävä toimija rauhanprosessissa myös ja EUn ja USAn välinen kumppanuus rauhanprosessissa on tuskin koskaan ollut parempi kuin nyt. Meidän tulee koordinoida strategiaamme ja toimintaamme ja me jatkamme tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa. Myös kvartettia täytyy vahvistaa. Rauhanprosessi sitä vaatii. Kvartetti voi tarjota hyvän välittäjävälineen näille neuvotteluille. Tilanne vaatii kattavan ratkaisun. Syyrialla ja Libanonilla on tässä myös merkittävä rooli. Arabi rauhan aloite voi olla tässä myös merkittävä tekijä. Meidän täytyy saada aikaiseksi kattava ratkaisu, joka sitten ja puitteet, jotka tukisivat Israelin ja Palestiinan kahdenvälisiä kontakteja. Tulevien kuukausien aikana aion toimia aktiivisesti alueella ja me emme ole paikalla ainoastaan rahojen antajana, vaan myös poliittisella tasolla teemme yhteistyötä Palestiinan ja Israelin Knessetin kanssa. Ja palestinalaisalueilla kansalaisten tilanne on hyvin heikko. On hyvä, että, että parlamentin työryhmä on myös pureutunut rauhanprosessin edistämiseen aktiivisella tavalla. Kiitokset, Rova Ashton. Sitten poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensiksi PPE, kaksi minuuttia. Herra Kasulides. Thank you, Chairman. During... Kiitos puheenjohtaja. Kun nuoret palestinaisjohtajat käyvät täällä parlamentissa vierailulla, keskusteltiin heidän tulevaisuudestaan ja rauhansuunnitelmasta. Kahden valtion ratkaisu vuoden 1967 rajojen pohjalta, joka olisi turvattu ja ratkaistu. Ja Jerusalem molemmien maiden pääkaupunkina, palestinalaisten valtion demilitarisointu ja erävi rauhan aloitteen 2007 toteuttaminen ja takeet sille, että millään lailla demokraattiset tefiat Israelissa eivät vaikuttaisi tähän. Tällä tavalla nähtiin tulevaisuus, mutta kuitenkin mietittiin, kuinka pitäisi asiaa edistää. Egyptiläiset olivat sitä mieltä, että toinen osapuoli ei tunnu vieläkään olevan mukana ja Gaasan turvallisuusjärjestelyt sekä Gilad Shalinin tapaus ovat vielä ratkaisemassa. no, ratkaisematta. No, Itä Jerusalemissa käynyt valtuuskunta totesi tilanteen sillä tavalla, että tämä ei todennäköisesti ole oikea ratkaisu. Valitettavasti Israel ei kiinnitä huomiota niihin vahinkoihin, joita osa sen toimista on aiheuttanut muun muassa kansainvälisessä yhteisössä ja senpä takia se ei toimi asiassa. Gracias, señor. Kiitos herra Kasuliides. Herra Atkins. Herra Atkins. Usted ha pedido... Te olette pyytäneet, pyytänyt, olette pyytänyt puheenvuoron spontaaneihin puheenvuoroihin. Vahvatteko esittää kysymyksen nyt herra Kasuliidikselle? Ah, spontaaneihin puheenvuoroihin. Seuraavaksi SD-ryhmän nimissä kaksi ja puoli minuuttia, herra Svoboda. Danke, herr president. Kiitos, herra puhemies. Arvoisa neuvoston edustaja ja komission edustaja, haluaisin kiittää Ruotsin puheenjohtajavaltiota hyvästä aloitteesta. On hyvä, että näitä asioita on viety eteenpäin ja Rova Ashton, olette täällä nyt ensimmäistä kertaa paikalla ja se on oikein hyvä. Kyse on yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Nyt istutte uudella paikalla. Tärkeää on, että te istutte täällä ja edustatte yhteistä, uutta, tai yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja tässä toiminta ei ole mitenkään Israelin vastainen, vaan koko toiminta tähtää myös Israelin vakauden saavuttamiseen ja ylläpitoon. Meitä ei voida syyttää Israelin vastaisesta toiminnasta ja jos me olemme Euroopassa aktiivisia, niin haluaisin te, teille tämän viestin antaa, korkea edustaja. Ja kongressiedustajien kanssa keskustelimme taannoin, siis amerikkalaisten kanssa, ja Obamalla ei ole välttämättä kovin suurta pelivaraa. Siellä on suurta ymmärrystä Israelia kohtaan. Totta kai mekin tuomitsemme kaikki terroristiteot, haluamme, että vangitut sotilaat päästetään vapauteen, mutta me ymmärrämme aivan yhtä hyvin myös palestiinalaisten surkeaa tilannetta, kaikkea, kaikkea mikä on tiedossamme, erityisesti mitä tulee vuoden 1967 rajoihin. Tiedämme, mikä on Jerusalemin eh, heikko tilanne, tiedämme, mitä siirtokunta asialle kuuluu. Nämä ovat kaikki ikäviä asioita ja Näyttää siltä, että viime vuosien politiikka ei ole siirtokuntakysymykseen saanut lopullista ratkaisua. Ja sitten tietysti tilanne etenee omalla painollaan. Ja jos me katsomme, miten siirtokuntia rakennetaan, palestinalaisilta ryöstetään maata, se on täysin mahdoton hyväksyä ja kollega De Rosse jatkaa näistä asioista. Minusta meidän täytyy parlamentissa yhdessä komission ja neuvoston kanssa todeta, että meidän pitäisi matkustaa Gaasaan ja katsoa, mikä on siellä tilanne. Minkä takia Israel ei ole halunnut meitä paikan päälle? Minusta meidän täytyy nyt <clears throat> päästä paikalle tutustumaan tilanteeseen ja tällä tavoin voisimme sitten vielä kohdentaa lähi politiikkaamme paremmin. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi liberaalidemokraattisen ryhmän nimissä kaksi ja puoli minuuttia. Rova Neits Yttebrok. Thank you well, voorzitter. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja. Hyvä Ruotsin puheenjohtajavaltion edustaja. Haluaisin näin alkuun aloittaa teistä, mm, neuvostoedustaja Malmström. Haluan onnitella teitä neuvoston päätelmistä, jotka koskevat lähinnä konfliktia ja varsinkin Itä-Jerusalemia. Olen sitä mieltä, että tämä on selkeä viesti kaikille, jotka asiaa tarkastelevat, sillä ensimmäistä kertaa nyt valtuuskuntien johtajien, EU-valtuuskunnan delegaation johtajan nyt kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, äh, on hyväksytty kaikkien puolelta. Se on minun mielestäni ensimmäinen kerta, kun näin on tapahtunut. Ja toiseksi nämä päätelmät, joita Ruotsi on ehdottanut, on myöskin hyväksytty. Ja tämä sitten myöskin koskee Itä-Jerusalemia. Se on selkeä viesti ja toivon, että Israelin viranomaiset ymmärtävät, miten merkittävästä kehityksestä on kysymys. Hyvät kollegat, me keskustelemme lähi nyt jo usein kuukausien ajan ja joskus vaikuttaa, että tämä on ikuisesti jatkuva prosessi, jossa mennään pikkusen eteenpäin ja taas vähän taaksepäin. On syitä toivoon ja syitä epätoivoon. Luonnollisestikin me pyrimme eteenpäin. Se on meidänkin poliittiselle ryhmällemme erityisen tärkeää, että sekä Israel että Palestiina voivat elää vierekkäin erillisissä valtioissa rinnakkain ja että ne voivat taata toistensa turvallisuuden. Olen varma, että olemme kaikki tästä samaa mieltä. Olemme myös samaa mieltä siinä, minkälaisia toimenpiteitä pitää tehdä, jotta tähän päästäisiin. Jerusalem on yksi maailman kaikkein kauneimmista kaupungeista ja Jerusalemin päällä oleva valo on jotain aivan ainutlaatuista. On uskomattoman traagista, että ne väestöt, jotka siellä elävät, eivät onnistu elämään yhdessä rauhallisella tavalla. Ja toivon, että nyt näinä joulun päivinä voimme vielä onnistua tämän rauhan saavuttamisessa. Kiitokset Rovaneitsytte Seuraavaksi vihreiden alaryhmän nimessä rouva Lukas. Thank you very much and I would like to... Kiitokset. Haluan kiittää niin neuvostoa kuin komissiokin näistä lausumista, mutta kysymykseni teille molemmille on, että aiommeko mennä näiden hienojen sanojen taakse? Aiommeko nähdä todellisia toimia? Olemme kuulleet sanat, sanat kerrallinen uudestaan ja uudestaan, ja Israel on tehnyt sitä ja tätä, mutta tarvitsemme todella vipuvoimaa, että näin tapahtuisi, koska muutoin Israel ei ota meitä huomioon, kuten se tekee nytkin. Ja kysynkin, mitä käytännössä voitte tehdä, jotta taattaisiin, että saadaan todellista edistystä asiassa, koska mielestäni siihen täytyy sisältyä muun muassa EU-Israelin assosiaatiosopimuksen jäädyttäminen muun muassa. Itä-Jerusalemin osalta olen hyvin iloinen Ruotsin aloitteesta ja siitä, että se on ollut näin selkeä tässä aloitteessaan kahden valtion pääkaupunki ja myöskin, että Israelin pitäisi jäädyttää Itä-Jerusalemissa siirtokuntatoimintansa. Kun ajatellaan Itä-Jerusalemin sieltä saatua raporttia, niin se selvästi osoittaa, että keskustelussa unohtuu se, kuinka Israelin, Israelin laiton tai Jerusalemin liittämispolitiikka pyrkii heikentämään palestinaisyhteisöä kaupungissa – Tuossa raportissa vaaditaan, että komission pitäisi ryhtyä moniin suosituksiin. Meidän täytyisi nähdä neuvostolta nopeita toimia juuri tähän suuntaan, koska jos EU on vakavissaan tässä kahden valtion ratkaisussa, sen on tehtävä kaikkeensa, jotta voitaisiin vahvistaa palestinalaisidentiteettiä Itä-Jerusalemissa. Ja tässä raportissa tuo Itä-Jerusalemin EU-lähetystön päällikkö sen selvästi sanoo. Kiitokset rouva Lukas. Seuraavaksi EKR-ryhmän ministeri puolitoista minuuttia herra Van Dalen. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja. Hyvin uusat pyytävät nimenomaan saada rauhaa näinä juhla-aikoina tuonne Lähi-Itään. Kuitenkin on tärkeää ottaa huomioon se, että kaikki osapuolet työskentelevät rauhan puolesta. Samanaikaisesti ongelma on nimenomaan ehkä juuri tässä. Haluavatko kaikki osapuolet pyrkiä rauhaan? Israel on pyrkinyt tarjoamaan joskus maata rauhan edestä, kuten esimerkiksi Gaasan alueella. Se ei ole kuitenkaan johtanut rauhaan. Ja Israel hyökkäsi vuonna 2009 Gaasan alueelle. Nyt Israel on myöntänyt, että se ei länsirannalla enää rakenna siirtokuntia. Lisäksi tiesulut on poistettu. Nämä tällaiset netanjahun askeleet ovat Israelin mielestä erittäin pitkälle menemiä. Palestinan puolella sen sijaan ei ole juurikaan liikuttu tähän suuntaan. Erityisehdotuksia ei ole tullut. Ja Palestina ei ole ollut kiinnostunut neuvotteluista. Onko Palestiina halukas ryhtymään neuvotteluihin? Hamas vaikuttaa tyytyvän taisteluihin Fatahin kanssa. Ja usein kaikki toimenpiteet ovatkin vain paperitiikereitä, jotka eivät juurikaan saa mitään vaikutuksia aikaan. Minusta on oikea aika sille, että Palestiina osoittaa selkeästi sen, että se haluaa rauhaa. Gracias, señor Vandalen. Kiitokset, herra Vandalen. Seuraavaksi GUE-NGL-ryhmän nimissä puolitoista minuuttia. Herra Triantafillides. Kirja Proedre, kirja prosobe. Kiitos, herra puhemies, arvoisa korkea edustaja. On hienoa, että 8.12. Euroopan neuvostossa tehtiin tämä päätös. Tämä vahvistaa sen, että Euroopan unioni voimakkaasti tukee kahden valtion perustamista Lähi-Itään. Ja tämän lisäksi me perustamme toimintamme siihen äskettäiseen vierailumme, jonka kentälle teimme. Ja tämä osoittaa, että palestinalaisvaltion perustaminen tulee olemaan erittäin vaikeaa. Ja erityisesti viittaan tässä Israelin rakentamaan muuriin ja siirtokuntien rakentamiseen. Se, niitähän on rakennettu pitkin länsirantaa ja erityisesti Itä-Jerusalemin ympärille. Näissä siirtokunnissa asuu, asuu tuhansia ihmisiä ja erityisesti Itä-Jerusalemissa eh, on pyritty siihen, että, että siirtokunnat ympäröisivät koko kaupungin siten, että pikkuhiljaa palestinalaiset ajettaisiin pois kodeistaan. Israelin hallinto käyttää tässä tilannetta hyväkseen, voittaakseen aikaa. Se hitaasti, mutta varmasti savustaa palestinalaiset Itä-Jerusalemista. Ja Euroopan unioni tietysti pyrkii kaikin tavoin perustamaan alueelle kaksi valtiota, mutta tässä tulee ottaa tosiasiat huomioon ja päättää toimenpiteistä Israelia vastaan, koska tässä nyt jatkuvasti ihmisoikeuksia rikotaan ja tässä assosiaatiosopimuksen artiklaa 2 ja siihen, tai siihen perustuen voitaisiin sanktioita Israelille osoittaa tai asettaa. Koska jos emme ryhdy seuraamusmenettelyyn, niin Israel jatkaa, jatkaa politiikkaansa ja hankaloittaa palestinalaisten elämää. Kiitokset. Seuraavaksi herra Belder, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Onko Euroopassa tullut hulluiksi? Tällainen retorinen kysymys esitettiin minulle joulukuun alussa Yhdysvaltain puolelta. Tämän kongressin räikeän kritiikin kohde oli yksipuolinen Itä-Jerusalemin määrääminen pääkaupungiksi neuvoston päätöslauselmaehdotukseksi. Euroopan parlamentin Israelin valtuuskunnan puheenjohtajana olin odottanut rakentavampaa transatlanttisen dialogin alkua. Ja voi vielä lisätä, että kun tarkastelin neuvoston julistusta tarkemmin, olin aivan järkyttynyt, kuten myöskin kongressin kollegat. Minä en missään tapauksessa olla missään tekemisissä tämän Jerusalemin päätöksen kanssa lähi julkilausumaa pidän vakavana diplomaattisena poliittisena takaiskuna rauhanprosessille. Olen myös hyvin pettynyt ulkoasianneuvoston jäseniin, jotka Ruotsin johdolla, Ruotsin jolla siis on muutenkin jännittyneet suhteet juutalaisvaltioon, ovat menneet samaan kelkkaan. Hyvä puhemies, minulla on useita perustavanlaatuisia varaumia neuvoston julistusta kohtaan. Se ei innosta Palestiinan viranomaista missään tapauksessa jatkamaan neuvotteluita Israelin kanssa. Lisäksi se rikkoo nimenomaan kvartetin periaatetta mukaan, jonka mukaan kolmansien osapuolten ei tule puuttua kahdenvälisiin neuvotteluihin. Tämä on 9.11.2008 ilmaistu periaate. Virallinen Yhdysvaltain reaktio neuvoston julistuksen 8.12. nimenomaan korostaa tätä asiaa pitäisikö sitten vain lepäämään, jäädä lepäämään laakarellaan tässä rauhanprosessin umpikujassa? Missään tapauksessa ei. Viimeaikaiset vierailuni Israelin ovat vakuuttaneet minut siitä, että tarvitsemme ehdottomasti asteittaista, vakaata lähestymisprosessia Israelin valtion ja Palestiinan viranomaisen välillä. Hallinnon siirtäminen länsirannalla tiiviimmät taloudelliset yhteistyösuhteet niin, että vahvistetaan ja ankkuroidaan uskottava palestinalaisia toimielimiä, vievät rauhanprosessia eteenpäin. Näin ollen vetoan neuvoston ja komission, että ne luopuvat tulevaisuudessa tämmöisessä julistuksessa, jolla on vain vastakkainen vaikutus, ja sen sijaan investoivat konkreettisiin yhteistyöhankkeisiin israelilaisten ja palestinalaisten välillä. Se kai nyt on oikea eurooppalainen lähestymistapa. Gracias, señor Belder. Kiitokset herra Belder. Sitoutumattomien nimissä yksi minuutti, Rova Dodge. Thank you, uh, Mr. Kiitos, herra puhemies. Olen Israelin, Israel valtuuskunnan jäsen ja kuuntelin mielenkiinnolla kommentteja lähi rauhanprosessista sekä neuvoston että komission taholta ja me olemme hyvin huolestuneita näistä asioista, koska Israelhan on kuitenkin ainoa toimiva demokratia tuolla alueella. Ja tässä on terroritekoja siihen kohdistettu. Minusta tässä ei nyt, tai nämä päätelmät eivät tuo esille Israelin turvallisuushuolia. Korkea edustajakaan ei maininnut sitä, että Israel pelkää. Israelin kohdistuu uhkaa. Tätä ei mainittu ollenkaan. Tässä myös Israelin kohdistetaan syyttävä sormi, että Israel olisi syypää edistyksen puutteeseen ja siihen, että nämä kysymykset ovat edelleen avoinna, erityisesti Jerusalemin kysymykseen viittaan. Kiitokset Rova Dots ja seuraavaksi menemme muihin puhujiin. Kaksi minuuttia, herra Salafranka. Kiitos, puhemies. Itse asiassa meillä on erikoislaatuinen keskustelu. Toisaalta meillä on täällä Rova Malmström neuvoston penkillä ja äh, piakkoin hän istuu tuolla komission puolella ja taas äh, Rova Ashton taas komission puolella ja saa nähdä, missä hän sitten kohta istuu. Joka tapauksessa neuvoston päätelmät äh, itse asiassa eivät viittaa optimismiin. Tässä on paljon huolenaiheita, koska ei ole edistetty lähi rauhanprosessissa ja ähm, senpä takia äh, YK päätöslauselmia pitäisi noudattaa, sama myöskin Madridin konferenssin ja äh, tämän ja tiekartan suunnitelma pitäisi noudattaa. Tämä ei ole mitään uutta auringon alla, vaan nyt todella pitäisi saada todellinen panos näihin ongelmiin, äh, Itä-Jerusalemin ongelmaan ja toisaalta vesiongelmaan ja turvallisuusongelmaan sekä myöskin rajakysymykseen. Mutta tässä on myöskin uusia elementtejä ja haluaisinkin, että äh, vieraamme täällä niihin vastaisivat. Ensinnäkin äh, tämä kahdeksan kuukauden jäädyttäminen, siirtokuntatoiminnan jäädyttäminen, niin uskotteko, että se on sidoksissa uuteen amerikkalaiseen hallintoon? Haluaisin tietää myöskin, mitä mieltä olette niistä julkilausumista, joita eilen Gaasassa teki Hamasin edustaja, kun juhlittiin siellä ja Uskotteko, että nämä voidaan tunnustaa? Ja mitä mieltä taas olette tästä jatkuvuuslaista, jonka kautta annetaan kansanäänestyksen kautta israelaisille mahdollisuus antaa kantansa näistä alueiden miehityksestä. Ja mitä mieltä taas olette Glastonin raportista, mietinnöstä YKssa, jos ajatellaan rauhanprosessia, niin uskon, tässä on paljon ongelmia, jotka jumittavat rauhanprosessia. Kiitokset. Kiitokset herra Sala Frankka. Seuraavaksi kaksi minuuttia Derossa. Thank you very much. Kiitoksia. Hyvä puhemies. Haluan ottaa esille erityisesti kaksi sitoumusta neuvoston lausumassa – joka mielestäni, jotka mielestäni luovat uutta dynamiikkaa. Palestinan viranomaisen kaksivuotinen ohjelma, jonka avulla voidaan päästä eroon Israelin miehityksestä ja luodaan Palestinan valtio. Ja se, että tunnustaan tämä Palestinan viranomainen, niin viime viikolla luin Euroopan edustajan kertomuksen tästä asiasta ja näin, millä tavalla Israel ottaa jälleen kerran käyttöön apartheidjärjestelmänsä ja samalla tuhoaa ihmisten kodit, maat ja uskonnolliset alueet. Minun valtuuskuntani äh, näkemys siitä, että mennään Gaasaan hylättiin. Ja se ei missään tapauksessa ole ystävällisen valtion käsitys asiasta. Meillä täytyisi olla normaalit suhteet niihin, jotka Palestiinan valtio on valinnut. Olemme huomanneet, miten paljon epätoivoa näiden ihmisten joukossa, kun kävimme Hebronin alueella Itä-Jerusalemissa ja Ramallahin alueella. Ja siellä, missä on epätoivoa, on myös väkivaltaa. Nyt voimme päästä eteenpäin tai tämä tilanne voi liukua käsistämme ja muuttua katkerammaksi väkivallaksi, joka vie eteenpäin, joka vie maltilliset palestinalaisjohtajat pois vallasta. Näin vetoaisin sekä neuvostoon että parlamentaari Ashton, jolle toivon kaikkea hyvää, että hän käynnistää uudelleen unionin sitoumuksen tässä suhteessa, eikä pelkästään odottele kvartetin toimivan tässä prosessissa. Ja niin, että otetaan käyttöön aikataulu, joka sopii yhteen tämän Palestinan viranomaisen kaksivuotisaikataulun kanssa. Ja se näin ottaisi esille ne periaatteet, joita me niin rohkeasti esittelimme viime viikolla. Meidän täytyy ehdottomasti puoltaa ihmisoikeuksia. Meidän täytyy hyödyntää pääsyä markkinoillemme, jotta tarjoamme kannustimia Israelille. Varmistamme sen, että pääsy meidän markkinoillemme toimii kannustimena sen suhteen, että Israel toimii suhteessa kansainvälisiin velvoitteisiinsa. Ja lopuksi meidän täytyy myös rohkaista Yhdysvaltoja toimivan kiireellisesti tältä samalta pohjalta, jota me olemme jäsennelleet viime viikolla. Kiitoksia edustaja Derossa. Ja seuraavaksi minuutti edustaja Davis. E Herra puhemies, Itä-Jerusalemista saamamme raportti on masentavaa luettavaa. Tämä raportti tekee selväksi sen, mitä Itä-Jerusalemissa tapahtuu. Se on kuin etnistä puhdistusta. Palestiinalaiset ajetaan kodeistaan, kodit ryöstetään, rauhan toiveet on murskattu. No mitä me aiomme tehdä asian eteen? Neuvoston päätelmät ovat oikein tervetulleita, hyvä niin. Ne ovat vahvoja, koska ja Israelin hallitus samantien heitti ne menemään. Ei tässä ole mitään uutta. Israel suhtautuu meihin äh, vähätellen, koska me, me emme koskaan ryhdy sanoista tekoihin. Minkä takia? Mehän maksamme laskut loppujen lopuksi. Me annamme, tai Israelin pitäisi olla vastuussa näistä asioista, eikä eurooppalaisten veronmaksajien. Meidän pitäisi nyt uhata assosiaatiosopimuksen jäädyttämisellä. Se on selvää, mutta kukaan ulkoministeri ei edes uskalla ottaa asiaa esille. Kysymys kuuluu, mitä politiikkaa me oikein harjoitamme? Meillä on politiikka, se on mainittu päätelmissä, hyvä on, paperilla se on, mutta entäs teot? Israel ei liiku mihinkään, ellei sitä pakoteta liikkumaan. Davis! Kiitokset herra Davis. Seuraavaksi puolitoista minuuttia rouva Brandner. Herzlich willkommen. Kiitos herra puhemies ja tervetuloa rouva Ashton tänne uudessa tehtävässänne ja kiitän puheenjohtajavaltiota näistä päätelmistä ja sen tunnustamisesta, että ilman siirtokuntakysymyksen ratkaisua emme saa aikaiseksi kahden valtion syntymistä missionjohtajien kertomukseen on viitattu, se on oikein hyödyllinen väline ja tähän liittyy kaksi kysymystä. Mikä on tämän kertomuksen status, missä se aiotaan julkaista, siis missionjohtajien kertomus ja toinen kysymykseni komissiolle ja neuvostolle kuuluu, miten aiotte tähän kertomukseen sisältävät suositukset asettaa täytäntöön. Mainitsen näistä suosituksista kolme. Ensiksi pitää jäädyttää EUn rahavarojen ohjaaminen sellaisiin toimiin, joilla siirtokuntakehitystä tuetaan. Toiseksi pitää valvoa, että siirtokunnissa tuotetut tuotteet eivät pääse Eurooppaan. Ja kolmanneksi pitää, pitää pitää huolta merkinnöistä, mitä tulee siirtokunnissa tuotettuihin tavaroihin. Nämä ovat hyvin selkeitä ja konkreettisia suosituksia. Miten aiotte asettaa ne täytäntöön? Gracias, Brandner. Kiitokset, Rova Brandner. Seuraavaksi yksi minuutti, herra Lyövarik. Monsieur le Président, merci, Madame la Commissaire. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa neuvoston edustaja, olen todella äh, iloinen sitä, että olette täällä Euroopalla on nyt kaksi tärkeää dokumenttia uuden äh, rauhanaloitteen puolesta. Ensinnäkin tämä rohkea äh, Ruotsin raportti, muistatteko Rova Malmström, jossa vaaditaan, että edistyttäisiin kahden valtion ratkaisuun vuoden 67 rajojen puitteissa ja Itä-Jerusalemin olisi pääkaupunki. Toiseksi lähetystön johtajien raportti, jossa osoitetaan, kuinka Israel pyrkii toimimaan ihmisoikeuksia vastaan siirtokuntatoiminnalla. Tarkoituksena on jakaa länsirannalla Jerusalemin ja poistaa mahdollisuus palestinaisvaltiolle, mutta tällä ei ole mitään vaikutusta kaikilla näillä paperilla, jos ei tehdä konkreettisia toimia, on toimittava ja toimimiseksi voidaan jäädyttää EU-Israel-assosiaatiosopimus, kun Israelin hallitus ei halua noudattaa kansainvälistä oikeutta. Toisin sanoen tarvitaan toimia siirtokuntatoiminnan Gaasan saaron purkamiseksi ja pakolaisten tilanteen parantamiseksi, kaikkien poliittisten vankien vapauttamiseksi. Ja haluaisin vielä lisätä yhden seikan. Täällä on puhuttu paljon Shalitin vapauttamisesta. Olen samaa mieltä, mutta parlamentin on otettava kantaa samanaikaisesti myöskin siihen, että toinen Euroopan kansan vapautettaisiin ranskalais-palestinalainen nuori Jala Amuri. Kyllä, myöskin vapaus sotilas Gilad Saludille, myöskin tälle pa- nuorelle palestinalaiselle. Kiitokset herra Lyärikke. Seuraavaksi kaksi minuuttia Busutil. Kiitoksia herra puhemies. Jos sallitte, näin alkuun haluaisin ylistää neuvostoa sen rohkeista päätelmistä, jotka hyväksyttiin viime viikolla – varmaankaan emme koskaan ole saaneet näin konkreettisia, selkeitä ja rohkeita päätelmiä näin arkaluontoisesta kysymyksestä kuin mitä viime viikolla saatiin neuvostolta. Siitä syystä haluaisin kiittää neuvostoa niistä. Haluan todeta, että nyt meidän täytyy ryhtyä toimiin, sillä Jerusalemin tilanne on menossa vain takapakkia joka päivä, emmekä voi jatkaa tällä tavalla kansainvälistä lainsäädäntöä vastaan rikotaan ja tilanne johtaa siihen, että monet joutuvat kärsimään. Heidät häädetään kotoaan, kodit, koteja tuhotaan. Ja näin ollen me emme voi jatkaa vaikenemista näiden epäoikeudenmukaisuuksien edessä. Sillä jos me vain vaikenemme, välitämme silloin viestin siitä, että lainsäädäntö, diplomatia ja perusarvomme, joiden avulla me ratkaisemme konflikteja rauhanomaisesti, ei merkitse enää yhtään mitään. En usko, että haluaisimme näin tapahtuvan. Jos näin tapahtuisi meidän maissamme, niin siihen emme tietenkään suostuisi. Siitä syystä meidän täytyy toimia ja meidän täytyy toimia luomalla sellainen ilmapiiri, joka luo luottamusta molemmilla osapuolilla siihen, että saadaan aikaiseksi kaksi valtiota. Haluaisin mainita myös Jordanian roolin. Se on tärkeä tässä suhteessa. Viimeiset kommenttini Parantar Ashtonille. Te olette nyt uudessa tehtävässä Lissabonin sopimuksen nojalla. Se on tärkeä tehtävä, joka ensimmäistä kertaa antaa meille mahdollisuuden tarjota konkreettisia pitkäaikaisratkaisuja lähi ongelmiin. Haluaisin vedota teihin, että emme emme menetä tätä mahdollisuutta. Kiitokset. Puolitoista minuuttia, herra Crosetta. Onorevole presidente, eravamo a Arvoisa puhemies, olimme Ramallahissa, kun kuulimme uutiset siitä, että Eurooppa oli tehnyt uuden päätöksen Lähi-idän rauhan prosessista ja näimme, miten epätoivoisia palestiinalaiset ystävämme olivat. He olivat kärsineet päiväkausia, lapsia kohti oli hyökätty, taloja oli tuhottu ja Hebronin kaduilla palestiinalaiset eivät uskalla liikkua. 85-vuotias nainen oli häädetty omasta kodistaan. Hän joutui nukkumaan kadulla kylmässä. Hän näki oman talonsa tuhoutuvan. Palestiinalaiset ovat, ovat todella kärsineet. He ovat käyttäneet eurooppalaista rahaa elinkeinojensa rakentamiseen ja Israel on ne tuhonnut. Palestiinalla ja Israelilla on molemmilla oikeus itsenäiseen valtioon. Palestiinalaisilla on oikeus omaan passiin ja matkustukseen. Neuvoston päätelmät ovat hyvä alku, mutta meidän täytyy todeta, että Israel-Palestiina-konflikti on vain jäävuoren huippu Lähi-idän kompleksisessa ympäristössä. Äh, Israel taannoin esti parlamentin valtuuskunnan vierailun Gaasan alueella. Ja korkea edustaja Baronitar Ashton joutuu varmasti ottamaan tähän kantaa tehden selväksi, että demokraattinen Eurooppa tätä vastustaa.

Seuraavaksi eh, Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin valtuuskunta, joka kävi Jerusalemissa ja Ramalahin alueella, on esittänyt kertomuksensa 23.11. ja siinä todennut aivan selkeästi, että Israel on aktiivisesti mukana eh, liittämässä laittomasti eh, länsirannan aluetta ja haluaisin tietää, miksi tässä ei ole oikeita päätelmiä. Miksi on näin tärkeä kertomus jätetty syrjään? Ja minulla oli siis selkeitä suosituksia myös tämän suhteen. Me, kun tiedämme, että tämänhetkinen kehitys on peruuttamatonta, meidän täytyy kuitenkin pohtia sitä, miten mahdollista on saada aikaiseksi riippumaton Palestinan valtio Israelin rinnalle – Vaikuttaa siltä, että siellä ei ole tähän halukkaita. Nyt on oikea aika ryhtyä aktiivisen roolin Euroopan unionissa tällä alueella. Ja se voidaan tehdä vain silloin, kun meillä on rohkeutta esittää selkeitä äh, toiveita, varsinkin Itä-Jerusalemin suhteen. Kiitokset, Rava Brepels. Seuraavaksi yksi minuutti, Angurakis. Arvoisa puhemies, EUn politiikka on sama kuin eh, mitä eh, NATO ja Amerikka harjoittavat Israelin tukemista palestinalaisten kansanmurhassa. Eh, nämä edustajat, jotka ovat käyneet paikan päällä, ovat tätä mieltä ja jotka ovat nähneet, kuinka Kaasaan ei pääse. Me eh, olemme todenneet, että nyt on olemassa sodan ilmapiiri eh, YK eh, mukaisesti ja Israel jatkaa omaa politiikkansa alueiden liittämiseksi. Se ei vastaa kansainvälisiin pyyntöihin palestinaalaisvaltion luomiseksi eh, vuoden 1967 eh, rajojen mukaisesti. Ja EU taas puolestaan eh, arvostaa suhteita Israeliin, ensisijaisesti Israeliin, joka on kuitenkin rakentanut muurin, häpeällisen muurin, ja sen takia Israel toimii imperialistisesti. Kiitokset herra Urakissa. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Rova Flashikova. Kiitos herra puhemies. Viime viikkoiset neuvoston päätelmät ovat minulle hyvin tuttuja. Olen perehtynyt alueen problematiikkaan jo pitkän aikaa. Valitettavasti emme ole saavuttaneet juurikaan edistystä viime vuosina. Ja haluaisin vielä kerran nostaa esille sen, että ymmärrän kyllä, että meidän täytyisi olla aktiivinen toimija rauhan prosessissa. Meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta pattitilanne saataisiin ratkaistua ja että Israel ja Palestiina myös osallistuisivat molemmat tähän rauhanprosessiin ja ratkaisun löytämiseen. Haluaisin kehottaa palestiinalaisia siihen, että ne osa, he osallistuisivat jälleen rauhanprosessiin. Meidän täytyy ratkaista esillä olevat kysymykset, talojen tuhoaminen Itä-Jerusalemissa, muurin pystyttäminen ja niin edelleen. Nämä ovat täysin, täysin ei-hyväksyttäviä asioita ja haluaisin korostaa myös sitä, että kyse on kansan oikeudellisista asioista, kansojen oikeuksista ja ihmisoikeuksista Minusta Euroopan unioni ja sen kansalaiset ovat valmiita tekemään kaikkensa, jotta konflikti saataisiin ratkaistua. Ja toivotankin Rova Ashtonille kaikkea onnea ja menestystä tuolla alueella. Kiitokset. Yksi minuutti, Rova Tain. Frau Ministerin, hohe Beauftragte. Arvoisa ministeri, arvoisa korkea edustaja, arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Minä olen jäsen valtukunnassa, joka vaalii suhteita Palestiinan lakia säätävään neuvostoon. Viime viikolla emme päässeet Kaasan alueelle. Israel esti tämän. Kaasan tilanne on hyvin huolestuttava. Talvi lähestyy ja noin 10 prosenttia ihmisistä voi elättää itsensä ja siksi salakuljetustunnelin läpi on arkipäivää. Ja Gosnos laissa Israelin puolella tilanne nähdään aivan päinvastaisena. Israel on miehittänyt alueita ja Israel ei noudata kansanoikeudellisia velvoitteitaan. Siksi kansainvälisen yhteisön mukaan lukien EUn tulee tässä tulla väliin. Jos me huolehdimme 90 prosentista palestiinalaisista, niin meidän täytyy saada oikeus siihen, että me pystymme todella valvomaan, mihin Euroopan rahat menevät ja mihin ne käytetään. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti, Rova Flotho. Kiitos puhemies. Minäkin haluan onnitella Rova Malmströmiä ja Ruotsin puheenjohtaja Vaana näistä päätelmistä, joissa todella on se, mitä odotimme, että uudelleen EU kantaa vastuunsa alueen rauhasta eh, kansainvälisen laillisuuden puitteissa. Ja uskon, että tämä on hyvin tärkeää. Olen kuitenkin yle, hämmästynyt siitä, kun eh, vuosi sitten Gaasa miehitettiin, ettei tähän viitata millään lailla näissä päätelmissä tai myöskään siihen seurata, jota neuvosto toivoi kuitenkin eh, Goldstonin raportin pohjalta. Ja tähän kuitenkin neuvosto oli sitoutunut tekemällä sisäisiä tutkimuksia eri osapuolten osalta. Toisekseen olen iloinen, että Itä-Jerusalem olisi tulevan palestinaisvaltion päävaltio, siis kahden valtion pääkaupunki, mutta näistä päätelmistä puuttuu kuitenkin operatiivinen vaihtoehto. Kuitenkin niitä on paljon, niitä on paljon Itä-Jerusalemin lähetystöpäällikön raportissa Sepä takia olisi hyvä, että konkreettisesti täsmennettäisiin, että EU ei tunnusta sitä, että Israel liittää Itä-Jerusalemin alueeseensa erityisesti taloudellisesti, mutta myöskin kansalaisten siirroilla. Kiitokset. Seuraavaksi Howitz, yksi minuutti. Uh, may I welcome the Totta tervetulleeksi korkean edustajan tänne parlamenttiin ja nämä vahvat Ruotsin puheenjohtajavaltion tekemät neuvoston päätelmät. Goldsteinin mietinnöstä haluaisin kiittää ministeri Bilttiä tästä uskottavuudesta ja korkeasta integriteetistä, joka tuossa kertomuksessa on. Ja varmaankin olisi hyvä, jos ministeri Malmström voisi tänään toistaa sen, mitä Yhdistön YKssa Venäjän suurlähtensä sanoi, että EU kehottaa Israelia ja palestiinalaisia ottamaan käyttöön asianmukaisia ja riippumattomia tutkimuksia ihmisoikeusrikkomuksista Gazan konfliktissa. Lopuksi haluan kysyä puheenjohtajavaltiolta ja korkealta edustajalta sitä, ovatko he tuo tietoisia Britannian hyväksymisestä ehdotuksesta, jossa elintarvikemerkinnöissä erotellaan eh, ne elintarvikkeet, jotka tulevat Palestinan alueelta ja ne, jotka tulevat laittomilta Israelin miehittämiltä alueilta. Mitä vaikutuksia tällä on? Me kuluttajina emme halua subventoida – Äh, vääriä tuotteita. Kiitokset. Seuraavaksi herra Premossa, yksi minuutti. Moltes gracias, señor president. Kiitos, herra puhemies. Puhun katalaania. European Union position lead by the Swedish presidency. Minusta äh, Ruotsin näkemys siitä, että Itä-Jerusalem olisi tulevan palestinalaisvaltion pääkaupunki – saattaa heikentää EUn merkitystä neuvotteluissa. Se saattaa kääntyä itseään vastaan, se saattaa tuhota tavoitteemme saavuttaa rauha konfliktialueella. Minusta meidän ei pitäisi yksipuolisesti ilmoittaa, että palestinalaisvaltion pääkaupunki on Jerusalem, vaan olisi järkevämpää, että Euroopan unioni keskittäisi ponnistelunsa siihen, että luotaisiin todellinen demokratia palestinalaisalueelle. Esimerkiksi väkivallattoman opposition toimintaa voitaisiin tukea. EUn ja kansainvälisen yhteisön tulisi löytää tai toimia riippumattomana välittäjänä ja kuten Malmström sanoi, niin Itä-Jerusalemin tilanteesta pitäisi keskustella kahdenvälisesti Israelin ja Palestiinan välillä. En välttämättä usko, että kaksi valtiota kahdelle kansalle olisi hyvä. Parempi olisi ehkä kaksi demokratiaa kahdelle kansalle. Nimittäin demokratia on rauhan ennakkoedellytys. Kiitokset. Seuraavaksi siirrymme spontaaneihin puheenvuoroihin. Λοιπόν, προχωράμε στη διαδικασία Κάσης Διάη. Ο κύριος Γκέλλερ για ένα λεπτό. Edustaja Geller, minuutti. Vielen Dank, Herr Präsident. Äh, Kiitos, herra puhemies. On hienoa, että paronitar Ashton komissiosta on tullut paikalle. Toivon hänelle onnea menestystä ja varmasti näemme hänet usein täällä vielä. Minulla on neuvoston puheenjohtajavaltiolle eri kysymys. Tässä päätelmistä puuttuu viittaus Lähi-idän kvartettiin. Mitä mieltä neuvosto on kvartetin roolista? Eikö neuvosto ole siitä yksimielinen vai miksi se puuttuu täältä? Toinen kysymykseni kuuluu Hamasin tilanteesta. Tämä valitettavasti poliittisesti relevantti ryhmittymä ei näy päätelmissä. Minkä takia Hamasia ja kvartettia ei mainita päätelmissä? Edustaja Riis, minuutti. Voilà, merci, monsieur le président. Monsieur... Kiitos, puhemies. Äh, haluaisin nyt esittää kysymyksen. Äh, Ruotsi on totuttanut meitä parempaan kuin mitä Rova äh, Malmström tässä nyt on tehnyt. Olen pahoin, että olen näin suorapuheinen Itä-Jerusalemista tästä on sanottu, että kysymys olisi diplomaattisesta virheestä, ei sisällöllisesti, mutta siltä osin, että tässä ikään kuin jo kerrotaan neuvotteluiden lopullinen tulos ja halveksitaan ikään kuin osapuolia, ei jäsenvaltioita, jotka ovat nyt itse asiassa ottaneet etäisyyttä tähän ensimmäiseen tekstiluonnokseen. No kyllä, tietysti tuhat kertaa avoim, kyllä avoimelle jaetulle pääkaupungille jo Tämä itse asiassa on ollut Clintonin ajoista jo neuvoteltu ratkaisu ja nyt Barack Obama on myöskin ottanut tähän asiaan kantaan ja myöskin hyvin voimakkaasti tätä on muualla noudatettu, ehdotettu Kuitenkin tämä on avoin pääkaupunki ja ainoa mahdollisuus. Meidän ei pidä tästä nyt lähteä sanelemaan mitään, vaan kuten aikaisemmin jo sanottiin, meidän täytyy rohkaista dialogiin, jotta osapuolet palestinaiset ja israelaiset voisivat päästä johtopäätöksen lopputulokseen. Olen niin Halusin oikeastaan käyttää kaksi minuuttia yhden minuutin sijasta. Catch the Eye-menettely on vain minuutiksi kerrallaan ja valitan, että annoin teille puheenvuoron, joka oli puoli minuuttia pidempi. Näin ei tule tapahtumaan uudelleen. Lisäksi on kaikille muille todeta, että minulla on täällä viisi nimeä edessäni. Ja meillä valitettavasti aika on loppumassa, joten valittelen niille, jotka eivät saa puheenvuoroa. Seuraava puhuja on edustaja Ludford Minuutti. Kiitoksia, puhemies neuvoston päätelmä on tervetullut ja se tavoittelee paljon vahvempaa roolia kvartetin mukanaoloissa. Onko neuvosto sitä mieltä, että lähestymistapa, jota jotkut haluavat, eli boikotoida Israelia, on aivan väärä tapa noudattaa näitä sitoumuksia. Ei voi boikotoida ja sitoutua samanaikaisesti. Lähe, oikea lähestymistapa on se, joka myös löytyy tästä neuvoston päätelmistä, on se, että kehitetään enemmän kahdenvälisiä suhteita Israelin kanssa. Se vahvistetaan tässä. Houkutteleva niin kuin se onkin, niin neuvosto voi kuitenkin vain olla vaikutusvaltainen toimija poliittisesti eh, ja saada taloudellista tukea, jos se vastustaa kiusausta jotka ovat turhautumisen tulosta eri osapuolilta siihen, että otetaan käyttöön sanktioita tai rangaistuksia. Tilanne on aivan liian monimutkainen tähän. Ja se vesittää johdonmukaisen jatkuvan EU-painostuksen sille, että molemmat osapuolet palaavat neuvottelupöydän ääreen rauhansopimuksen saavuttamiseksi. Kiitoksia. Edustaja, seuraava edustaja, minuutti. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, herra puhemies. Niin, minä en puolla seuraamusten asettamista ja uhkailua. Minä puolustan rakentavaa politiikkaa ja vuoropuhelua. Minusta kuitenkin tuntuu, että täällä monesti sanottiin, että Israel olisi demokraattinen valtio. No periaatteessa voi ollakin, mutta se ei kylläkään demokraattisesti käyttäydy, kun kyse on suhteesta palestiinalaisiin tai suhteessa meihin ja meidän yhteisiin tavoitteisiimme, että pitäisi perustaa kaksi turvallista demokraattista valtiota, jotka eläisivät rinta rinnan. Rouva Malmström, te esititte useita ehdotuksia kohti rakentavampaa politiikkaa. Valitettavasti Israel ei näitä ota todesta. Se pitää meitä vain tyhjän puhujina, jotka eivät saa mitään aikaiseksi. Meidän tulisi todella käynnistää rakentava vuoropuhelu. Edustaja Stas, minuutti. Hän ei taida olla paikan päällä. Mr. Stas? Niin, edustaja Stas. Here. O Atkins, Edustaja Atkins, minuutti. Puhemies, Palestiinassa käyneen valtuuskunnan jäsenenä minulle oli aivan selvää, että paikalla oli paljon järkeviä ihmisiä, jotka uskovat, että kahden valtion ratkaisu on ihan kuollut ratkaisu, varsinkin Israelin toimien vuoksi, varsinkin se ehdotus, että muuria jatketaan edelleen yli Itä-Jerusalemin niin, että jaetaan länsiranta itään ja etelään, pohjois- ja etelään, anteeksi. Minkälaisiin toimiin aiotaan ryhtyä, jos yhden valtion äh, tulevaisuudesta tulee totta? Toiseksi, onko puheenjohtajavaltio ja korkeudustaja Ashton sitä mieltä, että tämä äh, parodia, joka nimi on Kvartetti, todella jatkuu. Mitä me aiomme tehdä, että jos toiminta jatkuu, niin äh, se on mitä, jotain muutakin kuin aivan mitätön, mitä se tällä hetkellä on minister lieberman that the final council statement is a lot better perhaps than the earlier. Niin, tämä eh, varmasti on varmasti parempi tämä päätelmä kuin aikaisempi luonnos, mutta siinä ei kuitenkaan äh, millään lailla tehdä poikkeusta tämän kvartettiasian suhteen ja Hamasin äh, suhteen. Se terrorisoi edelleen ihmisiä Gaasassa äh, ja äh, myöskään äh, ei käynyt alueella osoittaakseen äh, solidaarisuutta ja minkä takia Itä-Jerusalemin liittäminen ei saanut enemmän sanan tai saanut enemmän jälleen sijaa. Tarvitaan lisää puolustusta demokraattisille yhteisille arvoillemme ja myöskin lisää Israelin osallistumista. Olen samaa mieltä yleensä Rova Ladfordin kanssa tästä, jotta saataisiin lisää luottamusta Israelissa kohti äh, EUta äh, juutalaisvaltion luomiseksi. kirja Malmström. Neuvoston nimissä ministeri Malmström. Tack så mycket. Kiitos herra puhemies ja kiitos oikein hyvästä keskustelusta. Aloitan vastaamalla konkreettisiin kysymyksiin ja sitten etenen muihin. Mitä tulee Goldstonein kertomukseen, niin se on erittäin tärkeä. Se on hyvin tehty ja on tärkeää tutustua sen päätelmiin huolellisesti. EU on vaatinut Israelia ja Palestiinaa ryhtymään perusteellisiin tutkimuksiin Goldstonein raportin pohjalta. Mitä tulee kvartettiin, niin kyllähän tässä viitataan kvartettiin ja siihen, että kvartetin pitäisi lisätä ponnisteluitaan. Neuvoston päätelmissä tähän kyllä viitataan. Ja mitä tulee yhteyksiin Hamasiin, on selvää, että me jatkamme yhteyksiä Palestiinan hallintoon ja me tiedämme kyllä, miten me Hamasiin suhtaudumme. Hamas ei täytä ehtojamme keskustelukumppanista. Ja on ilahduttavaa, että näin suuri osa teistä antoi tukensa meidän päätelmillemme. Totta kai joitakin soraääniäkin kuului ja monet sanoivatkin, että rauhanprosessin tukeminen on erittäin tärkeää. Ja me olemme kaikki hyvin turhautuneita siihen, että rauhanprosessi etenee niin kamalan hitaasti kohta joulutauko lähestyy ja sekään ei tietenkään helpota asiaa ja se valitettavasti joulurauhaa ei tuolla alueella varmasti tule olemaan. Ruotsi on sitä mieltä, että Yhdysvaltain presidentin Obaman ponnistelut saattavat johtaa hyvin tuloksiin, kun kyse on Israelin ja Palestinan välisistä neuvotteluista. On tärkeää, että Yhdysvallat ja EU tekevät tiivistä yhteistyötä Tätä ei ole ehkä vielä käynnistetty täysimääräisesti. Meidän täytyy suhtautua asiaan kärsivällisesti ja päättäväisesti ja meidän täytyy antaa selkeitä viestejä, mitä tulee Itä-Jerusalemin tilanteeseen, siirtokuntiin ja turvallisuuskysymyksiin. On hyvä, että annoitte tukenne meidän päätelmillemme. Ne ovat selkeitä ja ne luovat pohjaa EUn tulevalle työskentelylle tällä saralla ja on tärkeää, että kaikki toimielimet tekevät tämän asian suhteen tiivistä yhteistyötä. On tärkeää, että meidän missiomme paikan päällä jatkuvat ja EUn toimet ovat parantaneet huomattavasti länsirannan palestiinalaisten asemaa viime vuosina. Me tuemme myös sitä, että tehdään valmisteluja palestiinalaisen itsenäisen valtion synnyttämiseksi. Se vaatii paljon ja me tuemme Palestiinan viranomaisten Ähm, suunnitelmaa tästä palestiinalaisvaltion syntymisestä. Meidän täytyy saada neuvotteluratkaisu aikaiseksi, jotta tämä konflikti voidaan ratkaista. Kaikkien kysymysten täytyy olla mukana neuvotteluissa. Yksipuolisesti mitään kysymystä ei voida ratkaista. Ratkaisun täytyy olla kattava, sen täytyy ottaa huomioon myös Libanonin ja Syyrian näkemykset. Siihen täytyy sisältyä myös alueellinen strategia, joka ratkaisisi laajemman konfliktin. Me emme ole vielä saavuttaneet tavoitteita, mutta minusta olemme ottaneet merkittävän askeleen eteenpäin. Ja jos me kaikki toimielimit teemme tiivistä yhteistyötä, niin uskon, että pääsemme hyviin tuloksiin. Kiitos herra puhemies. Kiitoksia ministeri Malmström. Ja sitten korkeudustaja Ashton komission nimissä. Um, can I just say that the issue of where I sit... Kiitokset. Tietysti eh, minä istun nyt tässä, koska neuvosto on tuolla vastapäätä. Äh, en tiedä, kenties äh, istunko siellä vai mihin minulle tuoli laitetaan, koska tietysti varmastikin aina äh, ongelmia aiheutuu siitä, missä istun, mutta joka tapauksessa olen täällä kun nyt olen täällä Cecilian kanssa ja odotan myöskin yhteistä työtä hänen kanssaan. Tässä keskustelussa on käynyt ilmi, että varsin paljon kenties ehkä joitakin poikkeuksia on ollut, mutta kuitenkin joka tapauksessa on vakaumus siitä, että edessämme on kahden valtion ratkaisu. Ja paljon tähän liittyy myöskin intohimoa monien taholta, erityisesti herra de Rossan haluaisin mainita ja monet muut äskettäin alueella käyneet, jotka ovat omin silmin nähneet tuon kammottavan tilanteen paikan päällä. On hyvin merkitsevää neuvoston päätelmissä se, että ne ovat hyvin selkeät ja minulle ne antavat todellisen suunnan, johon meidän on mentävä. Ja on myöskin hyvin selvää, ja äh, tässä kiitän puheenjohtajavaltiota sen työstä. Tämä äh, turhautuneisuus täällä, asiat eivät etene. Äh, joka tapauksessa ratkaisua ei ole syntynyt. Nyanssit ovat tärkeitä ja äh, on hyvä ottaa äh, erilaisuudet ja samankaltaisuudet esiin. Äh, ne erityisesti painavat minun mielestäni, kun ajattelen tulevia keskusteluja. Epäilyksettä meillä on kaksi tehtävää. Ensinnäkin poliittiset kysymykset. Mikä on suhteemme olen tämän matkan alussa ja tämä keskustelu on hyvin tärkeää minulle, kun ajattelen niitä mielipiteitä, joita täällä kuulen. Ensinnäkin kvartetin on nyt osoitettava tietää, että se on rahan arvoinen ja sen työtä on elvytettävä. Oli keskustellutkin jo Jerusalemin videokonferenssin puitteista oli keskustellut herra Blairin kanssa, hänen työstään olemme myöskin keskustellut Rova Clintonin kanssa on tärkeää, että tämä toimii ja että tätä asiaa elvytetään. Tämä on hyvä. Sitten seuraavaksi äh, nämä äh, kysymykset, jotka puheenjohtajavaltio otti esille, laajemmat kysymykset, äh, muut maat, jotka on otettava mukaan tähän. Ja hyvin tärkeää on myöskin, mitä EU aikoo itse tehdä. Ja itse asiassa tässä saavunkin tähän käytännön läheiseen toimintaan. Monet kollegat ottivat esille yhte, vaikkapa merkintäkysymyksiä, assosiaatiosopimuksen ähm, ja nämä suositukset lähetystön päällikön raportissa ja niin poispäin. Nämä ovat kaikki asioita, joita meidän täytyy tarkastella tarkkaan, mutta meidän erityisesti täytyy osoittaa käytännön tukea paikan päällä. Puhuin 1200 tarvittavasta koululuokasta. Olemme hyvin sitoutuneita tässä instituutioiden rakentamiseen, erityisesti oikeusvaltion puitteissa. Meidät täytyy nähdä käytännönläheisesti sitoutuneena osapuolena, joka pyrkii parantamaan tilannetta ihmisille, jotka joutuvat elämään päivästä elämäänsä siellä, jotka tarvitsevat apua ja odottavat sitä meiltä. Tämä on kaikkein tärkein käytännönläheinen seikka, johon täytyy puuttua. Ja tätä työtä, jonka haluaisin tehdä, kuvailisin näin. Meillä on mahdollisuuksia nyt toimia poliittisesti ja taloudellisesti, mutta minä haluaisin, että nämä asiat yhdistettäisiin, jotta voitaisiin todella laajentaa toimintaamme ja tukea, jota annetaan laajentaa kvartetin työtä ja todella toimia sillä tavalla, että komissio ja neuvosto voisivat yhdessä osoittaa, mikä merkitys työllämme on paikan päällä. Kahden osapuolen tietysti on päästävä rauhaan, mutta tätä odellessa meillä on myöskin hyvin tärkeä rooli ja olen vakuuttunut siitä, että teidän tuellanne ja myöskin komission ja neuvoston tuella meillä on todellinen osuutemme tässä työssä. Kiitoksia. Näin olemme päättäneet keskustelun tästä asiasta. Ja seuraavaksi esityslistallamme on suullinen kysymys, joka koskee rajoittavia toimia, jotka kohdistuvat yksilön oikeuksiin Lisabonin sopimuksen voimaan tultua. Aloitamme keskustelun. Edustaja Boskurt puhuu ensimmäisenä.